eli neuvoston ja komission julkilausumat, unionin toimet järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjumiseksi. Ja ensimmäisen puheenvuoron neuvoston nimissä ministeri Kalinja Lukashevica. Ole hyvä. President, uh... Puhemies, arvoisat jäsenet, Kiitoksia tästä mahdollisuudesta puhua järjestäytyneestä rikollisuudesta ja korruptiosta. Meidän velvollisuutemme on varmistaa turvallisuuteen, vapauteen ja oikeuteen perustuva alue, ja meidän täytyy torjua järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota. Meidän on käytettävä kaikkia välineitä ja tehtävä yhteistyötä jotta saamme aikaan kattavan lähestymistavan rikollisuuteen. Europolin arviossa on vuonna 2013 arvioitu, että 3600 järjestäytyneen rikollisuuden järjestöä toimii EU:ssa. Rikollisjärjestöt ovat yhä joustavampia ja ne monipuolistavat toimintaansa. Ne ovat yhteydessä yhä enemmän muihin rikollistoimintoihin, kuten huumeisiin, ihmisten salakuljetukseen, ihmiskauppaan ja teknologian hyväksikäyttöön rikollisiin tarkoituksiin. Rikollisuudesta koituu valtavasti tuloja ja se sitten valuu harmaaseen talouteen. Rikollisjärjestöt ovat yhä kykeneväisempiä vaikuttamaan oikeudellisiin toimintoihin ja myöskin poliittiset prosessit ympäri EUta saattavat olla mukana korruptiossa. Neuvosto on jatkuvasti ollut mukana monissa aloitteissa, joiden kohteena on korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus. Ja ne on nähty erittäin tärkeänä poliittisena prioriteettina. Arvoisat parlamentin jäsenet, tärkeä toimi on nyt Euroopan poliittinen sykli, joka hyväksyttiin vuonna 2010. Syklin avulla voidaan vastata kansainväliseen rikollisuuteen koordinoimalla ja tekemällä yhteistyötä kansallisten lainvalvontaviranomaisten, EUn toimielinten, virastojen ja muiden asiaan kuuluvien tahojen kanssa. Neuvosto sopi tietyistä toimista, joiden kohteena ovat muun muassa väärennykset, verkkorikollisuus. Ne ovat nyt näissä kysymyksissä prioriteetteja EU:ssa. Sitten näiden uhanalaisten lajien metsästäminen tai kulttuuriperinnön myyminen ovat myöskin havaittu alueiksi, joihin tulee kiinnittää huomiota. Tällaiset rikokset ovat Europolin valvonnan kohteena ja se toimittaa neuvostolle väliraportin järjestäytyneestä rikollisuudesta maaliskuun loppuun mennessä. Neuvosto pitää erittäin tärkeänä EUn korruption vastaista raporttia, joka julkistettiin ensimmäistä kertaa helmikuussa 2014. Tämä on arvokas väline, jotta voimme paremmin torjua korruptiota ja edistää korruptiotorjunnan standardeja kaikkialla EU:ssa. Ja meillä pitää olla myöskin kaiken kattava lähestymistapa. Tällä tavalla voimme luoda kannustimia jäsenvaltioille ratifioida ja panna täytäntöön olemassa olevat korruption vastaiset välineet. Varojen takaisinperintä on merkittävä osa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Rikollisryhmittyvät voivat saada valtavia voittoja erilaisista rikollisista toiminnoista. Ja ollaan samaa mieltä siitä, että näiden rahavirtojen takaisin periminen rikollisilta on hyvä tapa varmistaa se, että rikos ei kannata. Uusi direktiivi, joka liittyy varojen jäädyttämiseen, jos ne ovat peräisen rikollisuudesta, tämän hyväksyt tehtiin viime vuonna parlamentissa ja neuvostossa. Ja siinä on lisämahdollisuuksia takavarikoida tällaisia tuloja tapauksissa, joissa tuomiota ei saada aikaan, koska kyseinen henkilö on vältellyt oikeutta tai sairastunut. Ja siinä on myöskin mukana vahvistettu järjestelmä, joka liittyy takavarikointioikeuksiin myös kolmansilta osapuolilta. Tämä väline on selkeä askel eteenpäin, jotta voidaan varmistaa, että rikollisetkin, rikollisetkaan eivät enää voi käyttää hyväkseen varoja, joita on saatu tietyn tyyppisistä rikoksista. Ja tällä tavalla voidaan paremmin torjua rikollisuuden vakavia muotoja. Neuvotteluissa ennen kuin tämä väline hyväksyttiin, neuvosto ja parlamentti katsoivat, että enemmän voitaisiin tehdä tällä saralla. Ja tämän vuoksi direktiivin ohella hyväksyttiin kaksi julkilausumaa, joissa komissiota pyydettiin miettimään, voitaisiinko tehdä lisäehdotuksia tästä aiheesta. Neuvosto odottelee komission aloitetta tällä alalla – ja lopuksi lyhyesti haluaisin kertoa sisäisen turvallisuuden strategiasta. Tämä on erittäin tärkeä asia puheenjohtajavaltiolle, koska me haluamme pitää kiinni neuvoston aikarajasta. Meidän pitää nyt uudistaa sisäisen turvallisuuden strategiaa tämän vuoden puoliväliin mennessä. Ja viime vuoden joulukuussa neuvosto hyväksyi päätelmät, joissa puhutaan neuvoston suunnitelmista yleisrakenteiden osalta ja siinä on pääperiaatteita, mitä tulee uuteen turvallisuusstrategiaan. Yksi pääperiaatteista on se, että uudistettu sisäisen turvallisuuden strategia havaitsee tärkeimmät haasteet ja uhat turvallisuudelle. Ja tulevina vuosina sisäisen turvallisuuden alalla neuvosto katsoo, että järjestäytynyt ja vakava rikollisuus kaikissa muodoissaan on yksi tällainen uhka. Kiitos. Bardzo dziękuję pani e, minister. Kiitoksia ministeri. Ja seuraavaksi sitten komission jäsen Avramopoulos jälleen kerran. Ja hän voi sitten käyttää puheenvuoron komission nimissä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Uh, honorable members of the European Hyvät parlamentin jäsenet, kiitos tästä mahdollisuudesta esitellä komission linjauksia ja toimia järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjunnassa EU:ssa. Tarkoituksena on siis uudistaa sisäisen turvallisuuden strategiaa, jonka tämä parlamentti hyväksyi joulukuussa. Tässä tarkoituksena on keskittää toiminta, keskittää voimavarat tulevina vuosina ja torjua kaikenlaista rikollisuutta Euroopan unionissa – Tavoitteena on luoda turvallisempi Eurooppa ja luotettavampi ympäristö kansalaisille ja yrityksille. Haluamme taistella järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja sen soluttautumista oikeuslaitokseen. Se edesauttaa kasvua ja talouden elpymistä. Euroopan Euroopan kansalaiset ovat todella huolissaan korruptiosta. Eurobarometri-tutkimuksen mukaan yli puolet eurooppalaisista oli sitä mieltä, että korruptio oli lisääntynyt heidän maissaan viimeisen vuoden aikana. Neljä kymmenestä, kymmenestä eurooppalaisyrityksestä pitää korruptiota esteenä sisämarkkinoilla toimimiselle. Korruption torjunta ja luottamuksen kasvattaminen on tullut yhä tärkeämmäksi asiaksi viimeisen vuosikymmenen aikana, ja hyvä niin. Tämä ensimmäinen EUn korruptiontorjuntaraportti paljastaa korruption luonteen ja levinnäisyyden ja sen, että korruptio vaihtelee maasta toiseen, mutta että sitä esiintyy jokaisessa jäsenvaltiossa. Raportissa tunnistetaan aiheita, joihin on puututtava heti. Esimerkiksi jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä on tehostettava, yhteistyötä toimielinten välillä on tehostettava ja myös kansainvälisten järjestöjen kanssa on toimittava tehokkaasti yhdessä. Seuraava raportti julkaistaan vuonna 2016. On sanottu, että toiseen raporttiin pitäisi ottaa tavoitteeksi kaikkien EUn toimielinten riippumaton arviointi. Me pohdimme tätä vaatimusta yhdessä muiden EUn toimielinten kanssa. Kuten tiedätte, komissio on äskettäin pyrkinyt lisäämään omaa läpinäkyvyyttään ja yhtenä tavoitteena tässä on juuri korruption torjunta. Seuraavaksi puhun järjestäytyneestä rikollisuudesta. Tämä ilmiö on vakava uhka, se on luotettavasti dokumentoitu on arvioitu, että EU:ssa on 3600 järjestäytyneen rikollisuuden organisaatiota ja ne tekevät monenlaisia rikoksia. Näihin kuuluvat myös talousrikokset, korruptio, rahanpesu, verkkorikokset ja myös ympäristörikokset. Ne pyrkivät investoimaan kansainvälisesti ja tämä johtaa siihen, että järjestäytynyt rikollisuus pystyy soluttautumaan oikeuslaitokseen ja lainkäyttöön EUn laajuisesti. Tätä vastaan meidän tulee taistella. Meillä on puitepäätös vuodelta 2008 järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen toimintaan ja tänä vuonna tuosta julkaistaan raportti. Viime vuonna hyväksyttiin varojen takaisinperintään liittyvä asiakirja ja se on todella tärkeä askel tässä työssä. Ja myös rahanpesun vastainen direktiivi on tässä tehokas väline. Sillä tavoin me voimme tunnistaa rikollisten hyötyjen saajia. Lainsäädännön lisäksi komissio haluaa myös kannustaa operatiiviseen yhteistyöhön sekä EUn jäsenvaltioita että myös muita toimijoita ja erityisesti tähän kannustetaan Europolin kautta. Näihin toimintoihin kuuluvat ihmiskauppa, väärennetyt tuotteet, valmisteveropetokset, synteettiset huumeet, kokaiini, heroiini, verkkorikokset, aseet ja järjestäytyneen rikollisuuden harjoittamat kiinteistöihin liittyvät rikokset. Me tarvitsemme rahoitusta myös sisäisen turvallisuuden kohentamiseen. Tähän käytettiin noin miljardi euroa viime vuonna. Puhuin tässä tuliaseista ja sen kaikuja on kuultavissa viime viikon traagisissa tapahtumissa ja Europol näkee nämä tuliaseet nousevana uhkana. Meidän tulee taistella laitonta asekauppaa vastaan ja tähän liittyvä direktiivi hyväksyttiin vuonna 2013 ja komissio arvioi nyt, miten voitaisiin tiukentaa tuliaseisiin liittyvää lainsäädäntöä. Me tarvitsemme myös parempaa tiedonvaihtoa laittomiin tuliaseisiin liittyen. Ennaltaehkäisyn ja torjunnan pitäisi olla toiminnan kulmakivi järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Komissio haluaa mukaan myös kolmansia maita ja kansainvälisiä toimijoita ja järjestöjä. Meillä on paljon toimintaa myös Yhdysvaltojen kanssa verkkorikollisuuden torjunnassa ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnassa. Itäisten kumppaneiden kanssa keskitymme korruptioon. Verkkorikollisuuden torjunta on tärkeä prioriteetti tulevassa sisäisen turvallisuuden strategiassa, sillä verkkorikollisuus vaikuttaa selkeästi talouteen ja myös yhteiskuntaan. Se vaikuttaa myös perusoikeuksiin silloin, kun asiakkaiden tai työntekijöiden henkilötietoja varastetaan. Ihmiset menettävät silloin omaisuuttaan. Euroopan unioni on vastannut tähän luomalla EUn verkkorikosyksikön Europolin sisälle ja antamalla verkkorikosdirektiivin, joka jäsenvaltioiden tulisi panna täytäntöön tämän vuoden syyskuuhun mennessä. Minä haluaisin, että parlamentti pureutuu myös tähän verkkoturvallisuusasiaan, joka on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen. Komissio on ehdottanut tähänkin toimia Verkkorikosten tutkinta, sitä on saatava paljon tehokkaammaksi. Tosin tutkinnassa on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä. Ei voi olla niin, että yksityiset yritykset tekevät tätä eri paikoissa. Komissio on valmis yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa varmistaakseen, että olemassa olevaa lainsäädäntöä verkkorikosten suhteen ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja maksurikosten suhteen pannaan nopeasti täytäntöön. Komissio on sitoutunut myös hyvin tiiviiseen julkisten ja, yhteis- julkisten ja yksityisten tahojen väliseen yhteistyöhön verkkorikosten torjumiseksi. Tässä puhutaan muun muassa laittoman sisällön lataamisesta, internetistä ja monista muista asioista. Lopuksi haluaisin mainita vielä parlamentin erityisvaliokunnan työn. Tämä valiokunta keskittyi järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja toivon, että tämä työ jatkuu ja että teette hyvin hedelmäistä yhteistyötä meidän kanssamme tulevina vuosina. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Sitten ryhmien edustajat. Ensimmäisenä Holmeier, puolitoista minuuttia. Frau Präsidentin, guten Abend. Puhemies, hyvää iltaa, komission jäsen, neuvosto. Hyvät kollegat, kun torjumme järjestäytynyttä rikollisuutta, Euroopan unionissa on vielä jotain vialla. Järjestäytynyt rikollisuus, kun ajatellaan logistiikkaa ja kykyä verkostoitua näissä rikoksissa, ja nykyyhteiskunnassa uusilla välineillä. Näihin eivät meidän kenomme tepsi aina. Ja meidän täytyy nyt ponnistella, jotta järjestäytynyt rikollisuus monimuotoisuudessaan voitaisiin jotenkin saada kuriin. Ajattelen nyt esimerkiksi internettiä. Siellä on monenlaisia rikollismuotoja, joita harjoitetaan valtavasti internetissä – esimerkiksi lasten seksuaalinen väärinkäyttö internetin kautta on lisääntynyt huomattavasti. Näiden lapsien määrä on kasvanut valtavasti ja on erittäin ikävää, että on myöskin kollegoita muista poliittisista ryhmistä, jotka ovat puhuneet tästä, mutta tätä keskustelua pitää jatkaa. Ja sitten kun rikok rikoksiin ei puututa, kun ne tapahtuvat internetissä, niin silloin tämä vain johtaa suurempaan rikollisuuteen. Eli meillä on hyvin paljon vielä tehtävänä ja puolisatoista minuutissa en ehdi, ehdi kaikesta puhua, mutta me käsittelemme näitä asioita vielä, kun mietimme tätä sisäisen turvallisuuden strategiaa. Madame eh, Holmeier, il y a une carte. Holmeier, teille on Zanilta sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä. nagyon szépen köszönöm a lehetőséget a felszólaláshoz. Én, niin, kiitoksia, että sain puheenvuoron. Minä halusin kysyä erästä asiaa Rouva Holmairilta. Hän ei ehtinyt luetella tässä kaikkia rikollisuuden muotoja. No korruptio on rikollisuuden muoto, eräs rikos, mutta mitä te alat, ajattelette korruptiosta osana järjestäytynyttä rikollisuutta ja niin, että sitä esiintyy nimenomaan jäsenvaltioissa ja niiden hallituksissa. Ähm, Hyvä kollega, korruptio on osa järjestäytynyttä rikollisuutta ja tällä tavalla yritetään vaikuttaa politiikkaan korruption kautta, yritetään löytää uusia keinoja ja jos tässä onnistutaan, oli kyse sitten mistä tahansa, niin meidän tehtävämme on poistaa tällaisia mahdollisuuksia ja kaikkia mahdollisuuksia, joita vastaan meillä on välineitä. Meillä on paljon tehtävänä. Korruptio on edelleen hyvin laajalle levinnyttä. Seuraavaksi Kinichi, puolitoista minuuttia sosiaalisten ja demokraattien nimissä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komission edustajalle ja myöskin neuvoston edustajalle. Minä haluaisin ensinnäkin ilmaista arvostukseni Italian puheenjohtaja johtajakaudelle, joka tapahtui kesäaikaan ja uusi parlamenttikin perusteltiin. On aivan oikein arvostaa näitä lainsäädäntötoimia, merkittäviä toimia, esimerkiksi juuri Euroopan ö, syyttäjänviraston perustamisen suhteen ja muutama muutakin lainsäädäntötoimia. Ja sitten myöskin se, että otettaisiin huomioon mafiayhteydet rikollisuuden muotona ja asekauppa sekä myöskin yhteistyö elintarvikerikollisuuden alalla. Komission pitäisi mahdollisimman nopeasti panna täytäntöön tai suorittaa tämä 2008 vuoden puitepäätöksen, puitepäätöstä käsittelevä raportti ja miettiä myöskin uusia toimenpiteitä erityisesti koskien rikosvarojen takaisinperintää. Ja sen takia pyytäisin, että komissio esittäisi mahdollisimman nopeasti rikostulojen menetetyksi tuomitsemista myöskin ilman oikeuden tuomiota. Tällä kaudella on tärkeää, että rikollisuuden vastainen taistelu kaikissa muodoissaan muodostaisi merkittävän osan parlamentin toimintaa. Kiitos, Stan Wojciechowski, ecr Yksi minuutti. Bardzo, e, pani przewodnicząca. Kiitoksia, puhemies. On aika keinotekoista puhua korruptiosta ja samaan aikaan puhua rikollisesta toiminnasta yleisesti. Korruptio on erillinen ilmiö. Se liittyy ihmisiin, jotka ovat vallassa. Eli jos valtio toimii hyvin, jos instituutiot toimivat hyvin, niin silloin ei ole mahdollisuutta korruptioon. Sanotaan, että lääkärin pitää parantaa itsensä, eli kun puhutaan korruptiosta EU:ssa, meidän pitää katsoa, millä tavalla toimielimemme toimivat. Se, mitä tehdään jäsenvaltioissa ja ikävä kyllä hyvin usein meiltä puuttuu avoimuutta. Avoimuus on yksi perusmekanismeista, jonka avulla voidaan torjua korruptiota. Puolassa minulla on aina ongelmia, kun yritän saada tietoa siitä, kuka on käyttänyt EU-varoja. Esimerkiksi meillä oli E. coli-bakteeri ja siihen myönnettiin valtavasti varoja mutta se ei sitten sääntöjen perusteella ollut mahdollista. Euh, Pitäkää kilipuhea jos tänne. Ja seuraavaksi Wikström, puolitoista minuuttia. För ett år sedan antog vi en särskild rapport. Kiitoksia. Vuosi sitten hyväksyimme erityisen mietinnön järjestäytyneestä rikollisuudesta ja siinä annettiin suosituksia joilla voitaisiin pureutua erityisesti Euroopan unionin toimielimiin kohdistuvaan korruptioon. Muun muassa Frontexia syytettiin korruptiosta. No nyt kysyn komissiolta ja neuvostolta, miten pitkälle olette päässeet näiden suositusten täytäntöönpanossa. Lissabonin sopimus toi parlamentille suurempaa valtaa myös tässä asiassa, mutta toisaalta mahdollistaa myös paremman yhteistyön. Me tarvitsemme eurooppalaista lainsäädäntöä, jotta voimme suojautua järjestäytyneeltä rikollisuudelta, muun muassa ihmiskaupalta. Sitä voidaan tehdä muun muassa Europolin avustuksella – me tarvitsemme myös oikeussuojakeinoja alaikäisiin kohdistuvia rikoksia vastaan ja meidän on pystyttävä vahvistamaan kansalaistemme suojelua, mutta samalla toimittava oikeassa suhteessa ongelman laajuuteen. Tämä kaikki sen varjossa, mitä Ranskassa tapahtui viime viikolla. Gonzales. Kiitos sitten Gonzales Penias, Guesta yksi minuutti, olkaa hyvä. Me parece llamativo que... Mielestäni on merkillistä, kun puhutaan korruptiosta ja poliittisesta korruptiosta. Ja ehkä tästä syystä me käymme tästä keskustella yhdessä järjestäytyneen rikollisuuden kanssa, koska emme halua puhua poliittisesta korruptiosta. Maani kansalaisille korruptio, joka heitä huolestuttaa, on se, johon menee 40 miljardia vuodessa. Eli se on hallitusjärjestelmä, jonka suuret puolueet ovat luoneet – ja kun puhutaan poliittisesta korruptiosta, ei kyse ole ainoastaan pääoman pesemisestä, huijauksista, petoksista, vaan meidän täytyy korruptioksi nimittää myöskin finanssipoliittisia toimia, joita on toteutettu. Ja tällä tavalla suuryritykset voivat hyödyntää valtion resursseja. Ja nyt tarvitaan vielä yhdeksän allekirjoitusta, jotta saadaan tutkimusvaliokunta perustetuksi, ja yksikään sosiaalist, espanjalaisista sosiaalistijäsenistä ei ole allekirjoittanut tätä. Eli jos me haluamme torjua korruptiota, niin allekirjoittakaa tämä vetoomus. La parole pour... Kiitoksia ja seuraavaksi Javor vihreistä yksi minuutti. a hatékony antikorrupciós fellépés hiánya ami miatt decemberben kérdéssel fordultunk a bizottsághoz a demokrácia és az unió hitelességét. kiitoksia. me tarvitsemme tehokkaita toimia. Tästä asiastahan keskusteltiin muun muassa joulukuun neuvostossa. Me tarvitsemme kattavan strategian korruption torjuntaan niin, että se kattaa kaikki eri tasot ja myös Euroopan unionin toimielimet, me tarvitsemme toimielimet tähän taisteluun mukaan ja jonkun on myös valvottava näitä toimia. Jonkun on otettava tässä aloite käsiinsä, jos näin ei tehdä, silloin muun muassa varoja, valuu korruptioon ja väärin kohteisiin. Ja tämä kaikki on pois oikeista investoinneista, joilla talous saataisiin nousuun ja samalla myös kansalaiset menettävät uskonsa Eurooppaan, jos esimerkiksi näitä kohesiovaroja käytetään väärin. Kiitos Fredestä Ferrara, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Olen iloinen ja hieman ylpeä myös siitä, että mafian ja korruption vastainen taistelu on jälleen lopultakin palannut Euroopan instituutioiden asialistalle viiden tähden liikkeen ansiosta ja monien poliittisten etnisten ryhmien ja kansallisuuksien eh, tuen johdosta. Siitä olemme kiitollisia. Olisi hyvä, jos Italian demokratiapuolue olisi jättänyt sivuun vanhat ryhmäsidonnaisuuskysymykset koska sen tuella olisi saatu aikaiseksi poliittiset rajat ylittävä aloite, joka olisi kuulunut kaikille eikä pelkästään puhujan korokkeille itse, itsensä korottavat, korottaville mafian vastaisuuden edistäjille. Järjestäytynyt rikollisuus, mafia ja korruptio ovat sellainen syöpä, joka sekoittaa ja tappaa talouden, politiikan ja sosiaaliset järjestelmät koko Euroopassa. Ja tästä lähti suullisen kysymyksen ajatus, josta tulikin sitten jotenkin julkilausuma vain. Sen tarkoituksena oli avata ää, se keskustelu, joka 2013 alkoi Krim-valiokunnan toimesta. Tänä päivänä haluaisimme, että parlamentti jatkaisi Libe-valiokunnassaan Krimin sille antavaa toimeksiantoa ja että komissio hyväksyisi asianmukaiset lainsäädäntöaloitteet, jotta voitaisiin mafiayhteydet katsoa myös rikoksiksi ja edistää rikostulojen menetetyksi tuomitsemista käyttämällä hyödyksi esimerkiksi myöhästettyä takavarikkoa ja kiinniottoa. Ja neuvostoa pyydämme koordinoimaan jäsenvaltioiden välistä toimintaa sisäisessä turvallisuuspolitiikassa, mafia- ja korruptiotyyppisissä järjestäytyneissä rikollisuudessa. Olemme pahoillamme, että Italian puheenjohtajavaltio ei ole tehnyt yhtään mitään sen edestä, mitä Krim-valiokunta suosituksissaan edist, esitti. Ja se, että demokratiapuolue ei antanut suurisille kysymyksellemme tukeaan, osoittaa, että asia ei heitä kiinnosta. Kiitoksia. Kiitos sitten Funtulis. Yksi minuutti. Hyvät kollegat, puhemies. Mitä tulee järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption toimintaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, niin meillä on jo EU-lainsäädäntöä, jotta voimme puuttua tähän kysymykseen. Kyse on siitä, pannaanko näitä laitaa täytäntöön ilman poikkeuksia. Ja haluaisin muistuttaa Siemens-skandaalista Kreikassa. Tuhansia ja miljoonia meni kreikkalaisten poliitikkojen taskuihin. Se oli täysi katastrofi. Ja Christoforakos Kreikassa, joka vastasi tästä kysymyksestä. Pääsi pälkähästä. Sitten oli kolme eurooppalaista pidätysmääräystä, jotka annettiin näitä rikoksia varten, mutta Saksa ei luovuttanut näistä yksilöistä yhtäkään ja suojeli näin Saksan etuja. Kreikan suurimmat puolueet olivat mukana tässä skandaalissa ja oli erilaisia varoja, joita meni näille puolueille, eli on direktiivejä ja on lainsäädäntöä, mutta pannaanko sitä kunnolla täytäntöön? Minuut 30. Kiitos sitten Makovei, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Mulțumesc. Securitatea internă a... Kiitos. Euroopan unionin sisäinen turvallisuus on uhattuna. Sitä uhkaa Järjestetyn rikollisuus, terrorismi, korruptio, rahanpesu. Me kaikki tiedämme, että terrorismia rahoitetaan järjestäytyneen rikollisuuden kautta. Miljoonia euroja menetetään vuosittain näiden rikosten vuoksi ja sen vuoksi, että likaista rahaa ei pystytä takavarikoimaan. Ja tällä rahalla luodaan tietenkin uusia järjestäytyneen rikollisuuden verkostoja. Tästä syystä tätä rikollisuuden muotoa vastaan on taisteltava ankarasti. Muistuttaisin teitä tästä takavarikointidirektiivistä, siitä, että sen nojalla voidaan takavarikoida omaisuutta myös kolmansilta osapuolilta. Tämä on hyvin tärkeä direktiivi ja sitä pitäisi panna tehokkaasti täytäntöön ja jäsenvaltioiden pitäisi tehdä tässä myös tehokkaampaa yhteistyötä keskenään. Haluan myös kannustaa komissiota tekemään lupaamansa tutkimuksen liittyen niihin tuloihin, joita rikollisesta toiminnasta saadaan. Tämä takavarikointi siviiliasioissa, jota muun muassa Britanniassa voidaan tehdä, olisi hyvin hyödyllinen toimenpide. Jos tällaista toimintaa ei ole saatavilla, silloin tämä on hyödytöntä. Kiitoksia. Järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio vahingoittavat tulevaisuutta ja yhteiskunnan toimintaa kaikissa maissa. Tietysti jäsenvaltioiden ensisijaisesti pitää tarttua tähän ongelmaan, mutta EU on kuitenkin myös oikeuksien vapauksien perustuva alue ja siksi tämä tilanne vaatii kaikkien yhteistyötä. Järjestäytynyt rikollisuus on hyvin pitkälti rajat ylittävää toimintaa ja Euroopan pitää olla vahvemmassa roolissa, kun torjutaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Meidän täytyy hyvin voimakkaasti pyrkiä siihen, että oikeusvaltioperiaatteetta noudatetaan. Järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen liittyy myöskin rahanpesuun. Monet jäsenvaltiot ovat yrittäneet saada talousetuja, eivätkä ole torjuneet kunnolla veronkiertoa tai veropetoksia – Veroparatiisit ovat hyvää aluetta mafiarakenteille ja meidän täytyy torjua tätä paljon voimakkaammin. Rahanpesudirektiivi, josta toivottavasti pian äänestetään, on tärkeä askel tähän suuntaan. Järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan pitää olla voimakasta, mutta meidän täytyy kuitenkin aina muistaa perusoikeudet. Ainoastaan tällä tavalla yhteiskuntamme voivat olla elinkelpoisia tulevaisuudessa. Kiitoksia. Seuraavaksi Tomasic, yksi minuutti. Kiitoksia. Järjestäytynyt rikollisuus on kasvava uhka jäsenvaltioille. Se rikkoo lakia järjestystä ja myöskin talousjärjestelmää vastaan ja lisäksi se antaa terroristeille varoja, aseita ja ihmisiä. Viimeiset Viimeisimmät Ranskan tapahtumat ovat osoittaneet, kuinka tärkeää on tehdä yhteistyötä. Olin todella järkyttynyt siitä, että luodit, joita käytettiin tuolla Pariisissa, olivat tulleet Kroatian kautta ja Bosnian ja Herzegovinan kautta. Tarvitaan turvallisuusverkkoja ja turvallisuusyhteistyötä jäsenvaltioiden välillä on lisättävä ja toivottavasti se tapahtuu ruohonjuuritasolla konkreettisin toimin, eikä byrokratiaa lisäämällä ja kaikilla, kaikenlaisilla tarpeettomilla työryhmillä ja muilla, joilla ei pystytä meidän kansalaisemme turvallisuutta takaamaan. La parole est à monsieur Chrysogonos. Seuraavaksi Chrysogonos, samaten yksi minuutti, olkaa hyvä. Του Ευρωκοινοβουλίου Euroopan parlamentissa on äänestetty korruption torjunnasta, mutta tuon äänestyksen tulos on jäänyt aivan kuolleeksi kirjaimeksi, koska mitään toimenpiteitä ei ole näkynyt. Kun korruptiosta puhutaan ja pyritään torjumaan tulevaa korruptiota, meidän pitää pystyä myös taistelemaan menneen korruption vaikutuksia vastaan. Ja Euroopan unionissa esiintyy myös korruptiota, joka johtaa tällaisiin korruptoituneisiin linjauksiin eri maissa. Ja se tarkoittaa myös sitä, että rikoksella saatuja tuloja kertyy jäsenvaltioissa. Ja tämä tilanne entisestään heikentää taloustilannetta ja johtaa sellaiseen tilanteeseen, että ihmisillä ja yhteisöillä alkaa olla velkoja, joita ne eivät pysty koskaan maksamaan. Euroopan unionin on otettava tässä vastuu ja kannettava oma vastuunsa ja annettava anteeksi näitä velkoja. Kiitos, Sten Eriksson, yksi minuutti. Tack, fru talman. Den senaste veckan har vi talat... Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Viime viikoina on puhuttu paljon kauhusta, terrorismista, ja kunnioituksen puutteesta ja demokratian kokemista uhista, mutta on olemassa myös muita uhkia tai toinenkin uhka. Ja se on se, että menetämme luottamuksemme kanssa ihmisiin ja yhteisöihimme. Ja meidän täytyy varmistaa, että luottamus säilyy yhteiskunnassa niin, että voimme saada aikaiseksi yhtenäistä demokratiaa on laitettava etusijalle tärkeät asiat ja jätettävä muu syrjään. Komission pitäisi esittää korruption vastainen strategia ja meidän pitäisi uskaltaa sanoa, mitä on tehtävä ja ketkä toimivat väärin. Euroopan kansoilla pitäisi olla paljon vahvempi ääni näissä instituutioissa niin, että jäsenvaltiot ottaisivat käyttöön tarvittavat muutokset. Kiitoksia seuraavaksi Korao, yksi minuutti signor presidente. onorevoli colleghi Falcone, sisiläinen tuomari ja sankari, sanoi, että etsikää rahat, niin löydätte mafian. Eli meidän täytyy ottaa tämä lähtökohdaksi. Mafia on globalisoitunut ilmiö. Ei nyt puhuta mistään abstraktista, vaan kyse on järjestöstä, järjestäytyneestä rikollisuudesta, joka osaa globalisoitua paljon nopeammin kuin markkinat. Itse olen sisilialainen ja muistan kyllä, kun olin pieni ja uskottiin, että mafia olisi ilmiö, joka koskee vain Corleonea tai Palermoa, mutta siellähän käytettiin jo varoja pois ja muualta Euroopasta, ja meidän täytyy lähteä tästä. Mafia on Pariisissa, Berliinissä, Lontoossa täysin niin kuin Italiassakin. Eli tämä on ilmiö, johon pitää tarttua päättäväisesti ja neuvosto neuvoston ja komission pitäisi nyt hoitaa tämä asia eteenpäin. Kiitoksia sitten Ferran, yksi minuutti. Madame le, Madame le Président. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Minä en ymmärrä tätä rikollisuusasiaa lainkaan samoin kuin komissio ja neuvosto. Nämä Ranskan traagiset tapahtumat, niitä ei voi yhdistää tällaisen rikolliseen toimintaan. Meillä on terroristiryhmiä, Boko Haram, ISIS, ne ovat aivan erilaisia ryhmittymiä. Meillä on julmia tappajia, jotka tekevät julmia tekoja islamismin, radikaaliterrorismin nimissä. Kulibali muun muassa oli syyllistynyt lukuisiin rikoksiin ennen näitä viimeviikkoisia julmia rikoksia. Euroopan unionin on pystyttävä puuttumaan tähän asiaan ja vaikuttamaan siihen, että näistä eilispäivän rikollisista ei tule huomisen terroristeja. Me tarvitsemme tehokkaampia toimia muun muassa Syyriassa ja Libyassa. Ja tässä nähdään, että tätä terrorismia esiintyy myös Euroopassa. Sitten Malinov. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, me kaikki tiedämme, kuinka paljon korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja kuinka paljon se maksaa Euroopan talouksille ja Euroopan kansalaisille. Mutta on jotakin vieläkin tärkeämpää, jotakin sellaista, jota ei voi mitata, ja se on luottamus. Korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden näkeminen jonakin tuhoavana on aivan oikein ja se tuhoaa luottamusta instituutioihin. Ja demokratia on sellainen hallintomalli, joka riippuu valtavasti luottamuksesta ja sen takia järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption vastaisella taistelulla on toinenkin ulottuvuus, eli se on taistelua Euroopan demokratian laadun ja tulevaisuuden puolesta. Ja siksi meidän on taisteltava ja voitettava tämä taistelu Euroopan tasolla niin, että kaikki toimielimet eh, puhaltavat yhteen hiileen. Enkä tarkoita tässä vaan Euroopan eh, syyttäjävirastoa, joka, jota tässä odotellaan, vaan tarkoitan myöskin Euroopan tasoista tiedustelupalvelua ja talousrikostiedustelupalvelua, joka ei pelkästään palauta luottamusta, vaan luo turvallisuuden tunnetta. Bulgarian laisena jäsenenä minun täytyy tunnustaa, että Bulgaria on yksi maista, joissa korruptioindeksi on korkeimmalla ja luottamus tuomarilaitokseen matalalla ja sen takia toivotan uudelle maanihallitukselle menestystä oikeuslaitoksen uudistuksissa. Sitten lopetaan Kilar kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies komission jäsen. On Tämä parlamentti on kauan tiennyt, kuinka tärkeää on tehokkaasti torjua järjestäytynyttä rikollisuutta, rahanpesua, joka on peräisin rikollisuudesta ja myöskin korruptiota. Mutta nyt emme ole ymmärtämässä tätä, vaan meidän täytyy nyt ryhtyä toimintaan. Ja on välttämätöntä, että komissio sitten tekee lainsäädäntöehdotuksen näistä suunnitelmista, jotta voimme hyväksyä yhteisen määritelmän ja standardit Euroopan tasolla sen suhteen, mitä on järjestäytynyt rikollisuus, jotta voimme sitten torjua myöskin väärennöksiä ja verkkorikollisuutta. Mutta ennen kaikkea meidän täytyy varmistaa, että suojelemme EUn talousetuja. Meillä pitäisi olla eurooppalainen syyttäjä, joka pystyy torjumaan Euro- äh, toimimaan Euroopassa rajat ylittäen. Meidän täytyy torjua pää- rahanpesua ja meidän täytyy toimia tässä täysin avoimesti, jotta voidaan nähdä, millä tavalla tämä toteutuu. Meillä pitää olla rekisteri, jossa on tietoa tileistä, edunsaajista ja välimiehistä. Meillä pitää olla koordinointia kansallisten viranomaisten välillä, jotta voimme torjua tätä korruptiota ja taloudellista rajat ylittävää rikollisuutta. Korruptio, järjestänyt rikollisuus, rahanpesu, ne ovat uhka eivät pelkästään EUn talouseduille, vaan itse demokratialle ja EUn arvoille, ja toimielinten uskottavuudelle ja ihmisten luottamukselle demokratiaa kostaan. Kyse ei ole pelkästään taloudellisesta kysymyksestä, vaan tämä liittyy demokratiaan. Petoksista pitää saada rangaistuksia, talouden pitää kukkia, koska tästä saamme resursseja emme ainoastaan työllisyyttä ja kasvua varten, vaan myöskin, jotta saamme toimielimissä takaisin uskottavuuden. Merci. Je ne vois pas, monsieur. Kiitoksia. Ropeeta ei täällä näy. Eli seuraavaksi Klune, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Madam Speaker. Um, and thank you. Kiitos puhemies ja kiitoksia, että sain puheenvuoron tässä asiassa. Eräs asia, jonka me kaikki voimme heti tehdä, on se, että vauhditamme tämän matkustajatietorekisteridirektiivin voimaantuloa olen samaa mieltä aiempien puhujien kanssa siitä, että järjestäytynyt rikollisuus liittyi myös näihin viimeviikkoisiin iskuihin Ranskassa. Meidän tulee toimia yhdessä. Euroopan unionin toimielinten täytyy toimia yhdessä. Meidän pitää jakaa tietoa ja tukea toisiamme myös valtiotasolla ja meidän on saatava tätä direktiiviä myös eteenpäin, koska se on elintärkeä turvallisuutemme takaamiselle ja myös järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi ja korruption torjumiseksi ja terrorismin torjumiseksi. Kyse on myös aseiden salakuljetuksesta, ihmiskaupasta. Ihmiskauppahan on hyvin vakava rikos ihmisiä kohtaan ja siihen meidän on erityisesti puututtava täällä Euroopassa, koska Euroopan unioni pyrkii suojelemaan yksilöä. Lapsiin kohdistuvat rikokset ja verkkorikokset ovat myös vakavia asioita ja muun muassa lasten seksuaalinen hyväksikäyttö verkossa on sellainen asia, jossa meidän tulee varmistaa, että yksityiset yritykset tällä alalla kantavat oman vastuunsa. Merci. La Gomez. Kerroksi Viime joulukuussa Portugalin yleinen syyttäjä päätti eh, tapauksen 90 tutkittuaan eh, korruptiota ja, ja rahanpesua. Ja Portugalissa todettiin, että saksalaiset kollegat eivät tehneet asianmukaisesti yhteistyötä, koska esimerkiksi virkaapupyyntöjä ei koskaan lähetetty Portugaliin. Ja toisin kuin Kreikassa toimittiin silloin, kun oli sukellusveneistä kyse. Silloin saksalaiset kyllä tekivät yhteistyötä. Eli ovatko portugalilaiset niin korruptoituja, että saksalaiset peittelevät toimiaan sen johdosta. Komission on puututtava asioihin. Muuten käy niin, että korruptoituneet ja rahanpesijät käyttävät äh, sisämarkkinoita hyväkseen, jotta voivat pitää rikostulot taskuissaan. Ja mitä komissio odottaa, ettei se äh, edistettä vaadi äh, jäsenvaltioita ottamaan käyttöön erityisviisumikäytänteitä, jotta voitaisiin järjestäytynyt rikollisuus kitkeä Euroopasta? Seuraavaksi Maragall, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tänään on kuultu tietoja tietystä katastrofista, epäonnistumisesta. Tämä on yhteinen epäonnistuminen, josta kaikki olemme vastuussa. Mutta nyt täytyy valita sen välillä, torjummeko näitä syitä vai puutummeko seuraamuksiin. Ei riitä vain se, että paremmin pannaan täytäntöön voimassa olevaa lainsäädäntöä. Euroopassa meillä on sääntely tyhjiö, jota ei ole vielä täytetty, ja tämä ei kunnolla näy myöskään komission ehdotuksessa. Järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio ovat ilmiöitä, jotka johtuvat siitä, että rahoitusmaailmasta puuttuu sääntelyä, ja tämä alkoi 30 vuotta sitten. Kukaan ei näitä ilmiöitä halua, mutta tästä, näistä on muodostunut todellisia hirviöitä, jotka ovat osa järjest- järjestelmäämme ja niistä ei saa rangaistuksia. Eli meidän täytyy nyt puuttaa tätä taloushallintoa ylipäänsä. Rahoitusjärjestelmä, syyttäjä ja kaikki, mikä yhdistää tämän rahanpesuun ja muihin rikollisiin rikoksiin. Kiitos. Merci, monsieur. Nous allons passer au catch the eye. Sitten menettely ilman puhujalistaa ja ensimmäisenä Polchak, yksi minuutti paní předsedající já <clears throat> bych chtěl v této souvislosti poukázat na <clears throat> okolnosti které jsou podle mého názoru velmi podstatné. Niin, halusin todeta sen, että rikollisuus uhkaa myös meidän turvallisuuttamme. Läpinäkyvyys ja avoimuus on erittäin tärkeä asia korruption torjunnassa. Täällä sanottiin, että järjestäytyneen rikollisuuden ryhmiä on Euroopassa jo yli kolme tuhatta. Ne vaikuttavat varmasti meidän kaikkien elämää. Minä halusin kuitenkin tuoda esiin tässä tiedustelupalveluiden tekemät väärinkäytökset silloin, kun ne pyrkivät taistelemaan järjestäytyntä rikollisuutta vastaan tietyissä maissa – meidän tulee puolustaa kansalaisten oikeuksia ja erityisesti kansalaisten oikeutta yksityisyyteen. Tasapaino tässä on löydettävä. Kiitoksia, että Negrescu. Samoin yksi minuutti. frontiere, Korruptio ei tunne rajoja, se ei tunnista mitään poliittisia värejä. Ne toimivat yhteiskunnan heikkouksen pohjalta ja Euroopan pitää torjua tätä ilmiötä tukemalla oikeusjärjestelmää. Meidän täytyy suojella niitä, jotka omistavat elämänsä esimerkiksi kansalaisten suojeluun. Ja haluaisin onnitella ammattilaisia, jotka saivat oikeuden toimimaan EU-ssa. Haluamme hyvää oikeusjärjestelmää EU-ssa, jotta korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus ei enää vaikuttaisi koko EUn. Haluamme, että politiikkamme on uskottava, haluamme, että kansalaisemme ovat paremmin mukana, mutta meidän täytyy antaa heille toivoa jälleen. Ja kukaan ei pysty välttymään oikeudelta. Tämä meidän täytyy todeta ja myöskin, että korruptoituneilla ei ole sijaa EU-ssa. Me täällä Euroopan parlamentissa torjumme näitä ilmiöitä. Yksi äh, tehokkaimmista rikollisuusmuodoista on ihmiskauppa kauppa. Myydään haavoittuvaisia ihmisiä halpaan hintaan. On sokeravaa, että eniten myydään eurooppalaisia, mutta on mahdotonta tietää, kuinka paljon ihmisiä todellisuudessa kaupataan. Uhreja haastetaan oikeuteen rikoksista, jotka he ovat joutuneet tekemään pakon edessä, ja tämä on väärin. Meillä on hyviä kehityskulkuja, esimerkiksi ihmiskaupan vastainen direktiivi, ja myöskin eh, koordinaattori tällä alalla, mutta meillä on vielä paljon tehtävää, jotta näitä ihmisiä voitaisiin suojata. Yhteiset tutkintatiimit, rajat ylittävä poliisiyhteistyö ja niin edelleen ovat kaikki keskeisiä välineitä, mutta ne eivät riitä. Meidän täytyy eh, kouluttaa ihmisiä, valistaa ihmisiä niin, että voimme varmistaa, että voimme tehdä yhteistyötä näiden rajat ylittävän rikollisuuden muotojen torjumiseksi. Viol Guzman. Sitten Viol Guzman, yksi minuutti. Gracias. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin todeta, että on merkillistä, että kun täällä puhutaan korruptiosta, mutta EPPn jäsenet Espanjan osalta eivät käyttäneet puheenvuoroa tässä keskustelussa. Ja se on harmi, koska he voisivat kertoa meille aika paljon. Espanjassa on yli tuhat korruptioasia vireillä yli 1500 syytettyä ja parikymmentä poliitikkoa vankilassa. Valtaosassa mukana on kansanpuolue, mutta sosialistipuolue ei myöskään ole jäänyt paljon pekkaa pahemmaksi. Ja on myöskin merkillistä, että Euroopasta katsotaan muualle, mutta Espanjassa meistä, meiltä ryöstetään rahoja. 90 prosenttia korruptiotapauksista vaikuttaa näihin kahteen puolueeseen, jotka tukevat tätä politiikkaa. Eli tässä ei ottaa huomioon on sitä, että tässä nyt torjutaan korruptiota ja samalla sitä suojellaan ja esimerkiksi Kaniette EPPstä sai komission viran ja sitten Juncker on nyt se komission puheenjohtaja, vaikka hän verokikkailee aika paljon Luxemburgissa. Merci pour conclure le catch the eye, Monsieur Valli. Kiitoksia sitten vielä Valli. Une minute, Monsieur. Donc, ah, okay. Si. Kiitoksia puhemies. Niin, kiitän siitä, että komissaari on täällä paikalla ja myöskin ministerineuvostosta on paikalla. Ja kuten kollegat ovat todenneet, olen hyvin tietoinen siitä, kuinka tärkeää näitä lakeja on Euroopan tasolla säätää ja viedä ne myöskin ma- maakohtaiselle tasolle. Se, mitä Italiassa on tapahtunut, esimerkiksi Orlionissa, jossa on havaittu mafian soluttautumistoimintaa yritysten urakka, urakoiden jaossa. Ja Italiassa on esimerkiksi, tai Sveitsissä on esimerkiksi todettu, että Tavin töihin ei liittynyt mafiayhteyksiä. Ja itse asiassa, koska asia käsitellään Ranskan oikeusjärjestelmän alaisuudessa, niin siellä tätä rikostyyppiä ei toivita, toi, tunneta. Miksi politiikka, politiikan pitäisi edustaa rehellisyyttä eikä suinkaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Avramopoulos, olkaa hyvä. Madame la Présidente. Um, finally, we all agree that, uh... Kiitos. Niin me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että järjestäytynyt rikollisuus heikentää taloutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja myös turvallisuutta. Se on kasvava uhka. Tässä suhteessa meidän on kannettava vastuumme. Eurooppa ei ole kuitenkaan tässä jäänyt toimettomaksi. Me olemme hyväksyneet ihan konkreettisia linjauksia. Olemme luoneet erilaisia toimielimiä, Europolin, huumeviraston, meillä on huumeasioiden koordinaattori ja meillä on myös verkkorikoksiin keskittyvä keskus Europolin sisällä. Meillä on myös verkkorikollisuuteen keskittyvä direktiivi, joka pitää panna täytäntöön tämän vuoden aikana jäsenvaltioissa. Komissio haluaa tässä nyt mukaan kolmansia maita ja kansainvälisiä toimijoita. Tämän mainitsin jo alussa ja mainitsin myös, että teemme yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa näissä asioissa ja kannustamme hyvään yhteistyöhön myös jäsenvaltioiden välillä. Euroopassa järjestäytynyt rikollisuus määritellään tuossa vuoden 2008 puitepäätöksessä ja myös järjestäytyneen rikollis, järjestäytynyttä rikollisuutta käsittelevässä puitepäätöksessä. Siinä kaikessa on kyse osallisuudesta rikollisjärjestöön. Keskustelussa mafia nousi esiin ja mafia ja muut järjestäytyneen rikollisuuden organisaatiot katetaan kyllä näissä puitepäätöksissä. Kuten tiedätte, komissio esittelee tänä vuonna kertomuksen puitepäätöksen toimeenpanosta, kuten jo aiemmin totesin. Lopuksi toteaisin vielä, että meitä kaikkia täällä ja Euroopassa yhdistää päättäväisyytemme taistella tehokkaasti järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan kaikissa sen muodoissa. Me haluamme myös luoda turvallisemman Euroopan, luotettavamman ympäristön Euroopan kansal- kansalaisille ja yrityksille. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Ja sitten lopuksi vielä neuvosto. Olkaa hyvä. Uh, president. Puhemies, arvoisat jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä tärkeästä keskustelusta siitä, miten voidaan torjua korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Ja haluaisin kiittää teitä myöskin siitä, että sain puheenvuoron tässä tärkeässä aiheessa. Haluaisin vastata kysymykseen, jonka Wikström esitti, ja korostaisin, että järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio vaativat laajamittaisia toimia EU:ssa. Poliittinen sykli on antanut meille vahvat välineet torjua rikollisuutta koordinoidummin. Tällä tavalla voidaan hyödy, tehokkaasti hyödyntää resursseja. Uudistettu sisäisen turvallisuuden strategia on yksi lisäaskel eteenpäin, kun kehitämme unionia, joka suojelee kansalaistemme turvallisuutta. Meidän täytyy jatkuvasti ponnistella, jotta voimme vahvistaa näitä puitteita. Meillä pitää olla kattavampia vastauksia näihin haasteisiin, jotka liittyvät järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja korruptioon. Neuvosto on sitoutunut rakentavaan yhteistyöhön, jotta jotta voidaan hyväksyä ja panna täytäntöön konkreettisia toimia tällä alalla. Arvoisat parlamentin jäsenet, kiitokset tästä keskustelusta. Merci, madame. Le débat. Kiitoksia. Keskustelu päättyy. Ja olen EFDD-ryhmältä saanut pyynnön nimittää Zulu sisämarkkinavaliokuntaan Diane Jamesin tilalle. Onko tästä huomautettavaa? Ei ole, eli tämä nimitys on hyväksytty.